varapuhemiesvaalia. Tästä ilmoitusasia. Ehdokkaat on esitettävä kello 22.30 mennessä. Eli pääsihteerille hänen toimistossaan R00101 toimistossa täytyy nämä ehdotukset esittää. Jatkamme istuntoa huomen aamulla kello